komission julkilausuma Made in alkuperämerkintä. Ja puheenvuoron saa komission jäsen Ashton. Uh, President, thank you very much. I'm very happy. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen oikein ilahtunut siitä, että minulla on tänään mahdollisuus puhua täällä täysistunnossa ehdotuksestamme, joka koskee asetusta alkuperäismerkinnäksi. Kyseessä on ehdotus, jonka saattaneette muistaa että parlamentti on sitä voimakkaasti tukenut siitä lähtien, kun se hyväksyttiin komissiossa joulukuussa 2005. Erityisesti muistan 6.7.2006 esitetyn päätöslauselman ja 3.12.2007 esitetyn kirjallisen julistuksen. Minulla oli oikeus keskustella tästä asiasta Strasbourgissa viime kuussa Euroopan parlamentin jäsenten ryhmän kanssa, jotka painottivat minulle siitä, miten tärkeää on mennä eteenpäin, että voidaan hyväksyä tämä asetus. Varmaankin jäsenet ovat samaa mieltä siinä, että kauppapolitiikalle on eri, että se on erityisen tärkeää kauppapolitiikka se vahvistaa avointen markkinoiden tarjoamia tilanteita, mutta lisäksi tuo myös lisäetuja globaalilta markkinoilta, ei pelkästään kuluttajille, vaan myös varsinkin pienyrityksissä, yrityksille. Siitä syystä alkuperäismerkintöä tulisi pohtia juuri tästä näkökulmasta. Vuonna 2007 julistuksessa painotettiin Euroopan kuluttajien oikeutta saada selkeitä ja välitöntä tietoa ostoksistaan. Ja juuri tästä on kysymys tässä asetuksessa. Sen tavoitteena on mahdollistaa se, että EUn kuluttajat voivat olla täysin tietoisia alkuperästä eh, niissä tuotteissa, joita ostavat. Komissio on ehdottanut pakollista alkuperämaa merkintää tiettyihin tuotteisiin, jotka maahan tuodaan Euroopan unioniin kolmansista maista. Kaikki tuotteet eivät tähän kuulu, vaan olemme keskittyneet todella tärkeisiin tuotteisiin, varsinkin kun olemme neuvotelleet pitkään teollisuuden ja kuluttajien kanssa. Alkuperä markkinamerkintä on täysin VTO-säännösten ja periaatteiden mukaista ja se on jo olemassa miltei kaikkialla maailmassa. Maahan tuoti Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista ja Kiinasta kuuluvat alkuperämerkintöjen piiriin. Itse asiassa miltei kaikki tuotteet, joita tällä hetkellä voi ostaa kaupoissa Euroopan unionissa, sisältävät jo alkuperämaa merkinnän koska useimmat lainsäädännöt tällä hetkellä vaativat sitä. Se merkitsee sitä, että suurimmalla osalla yrityksillä on jo velvollisuus merkitä alkuperämerkinnöillä nämä tuotteet, joten mitään lisäkustannuksia ei aiheutuu. Heinäkuun jälkeen neuvostossa on käyty neuvotteluita, jotta päästäisiin sopimukseen tästä ehdotuksesta. Monet jäsenvaltiot täytyy vielä vakuuttaa tässä tilanteesta. Ne pelkäävät, että hallinnollinen taakka ja alkuperämerkintöjen kustannukset saattavat mm, olla kovemmat kuin vastaavat hyödyt. Olemme jo huomioineet nämä huolenaiheet ja esittäneet viime aikoina uusia vaihtoehtoja, joiden avulla näihin ongelmiin voidaan vastata. Tämä ei ole mikään uusi ehdotus, vaan se on pyrkimys löytää yhteinen kanta ja päästä kompromissiin. Komission vaihtoehtopaperista on keskusteltu 133 komiteassa 23.10.2009. Ensinnäkin komissio on pyytänyt jäsenvaltiota pohtimaan sitä, onko mahdollista vähentää kattavuutta Tähän sisältyisi esimerkiksi tietyt tekstiilit, jotka eivät ole suoraan kuluttajille tärkeitä. Komissio ehdottaa, että vain sellaiset tuotteet sisällytetään, jotka, komissiot, jotka kuluttajat voivat löytää vähittäismyyntikaupoista. Lisäksi toiseksi tavoitteenamme on käynnistää pilottihanke ja sen jatko kuuluisi arvioinnin, vaikutusarvioinnin piiriin. Tämä mahdollistaisi sen, että voisimme arvioida vaikutuksen kustannuksiin ja hintaan. Se saattaa myös kertoa siitä, millä tavalla voimme muuttaa asetuksen kattavuutta. Jäsenvaltiot ilokseni ovat, saaneet, ovat vastaanottaneet tämän mediamme mielenkiinnolla. Kaikkia ongelmia vielä ei kuitenkaan ole ratkaistu ja useat jäsenvaltiot ovat säilyttäneet periaatteellisen näkemyksen tästä asiasta, mutta ovat valmiita tutkimaan tätä asiaa ja työ jatkuu seuraavien viikkojen aikana sekä asiantuntijaryhmissä että 133-komiteassa. Toivon, että tällä tavalla voidaan saada aikaiseksi myös kompromissiratkaisu. Kuten arvoisat jäsenet tietävät, uusi artikla 207 Lissabonin sopimuksesta tarjoaa parlamentille uutta valtaa lainsäädännöllisissä toimenpiteissä kaupapolitiikassa – ja tämä uusi asetus voisikin olla yksi ensimmäisistä, joka ilmestyy arvoisten jäsenten pöydälle. Siitä syystä haluan pitää teidät läheisesti yhteistyössä, kun keskustelemme tästä asiasta tulevaisuudessa. ja odottelemaan inoa tätä lyhyttä keskustelemaa asiasta tänään. No niin. Nyt meidän täytyy sopeutua kelloon, koska tämä menee nyt puolen yön yli ja se merkitsee ongelmia sitten tulkkauksen järjestämiselle. Eli koitakaa nyt pitää kiinni näistä puheajoista. EPP-ryhmästä Muscardini, kaksi minuuttia. Presidente, anche noi pone qualche problema. Kunnen arvoinen puheen mies. Meilläkin on siis sitten ongelmia äänestään tulkkauksen kanssa. Haluat seurata tätä keskustelua ja haluat saada selkeän vastauksen ottaen huomioon, että Tämä asia nyt on roikkunut vuodesta 2005. Komissio on sanonut, että vuosien ajan jo suuret kilpailijamme ja ovat tehneet te valmistaneet tällaisia made in tuotteita ja huolimatta 2005 direktiivin luonnoksesta ja kansalaisyhteisön ja kuuluu tähän suostumuksesta olematta Euroopalla ei ole tällaista määritelmää, vaikka parlamentti on ollut tämän puolesta säätelyn puuttelun tällainen valmistettu X-maas, valmistettu EU-ssa, merkintä, haittaa kuluttajia ja estää mark- reilun kilpailun. Kilpailun täytyy tapahtua sääntöjen valiteessa. Ja meidän valiokuntamme mietti, että vähentäisimme tu- tämän alan tulevien tuotteiden määrää. Ja tämä tarvitsisi vain koeajan. Komission jäsen, onko osa jäsenvaltioista valmistelemaan tähän mukaan? Tuetteko parlamenttia yhteispäätösmenetelmässä ja tuotteko direktiiviluonnoksen laatimista. Minkälaisia takeita komissiolla on eh, keskustelun loppuun saattamisesta? Kiitoksia siitä, mitä komissiossa te olette tehneet päättäväisesti. Olette tehneet kovaa työtä. Mutta vastauksissanne kysymyksiin 5. marskuuta tänä vuonna komissio sanoi, että se vahvasti tukisi 2005 ehdotukseen hyväksymistä ja että komissio jatkaa sitoutumistaan. Onko ihan näin? Kiitoksia. Seuraavaksi suustaan kaksi minuuttia. Presidente, non è certo mia intenzione a... Puhemies. Näin myöhäisenä iltahetkenä tuskin kannattaa käydä läpi kaikkia niitä syitä, miksi me parlamenttina jatkuvasti olemme tämän pyynnön esittäneet. Ja aivan kuten komissio totesi ja edustaja Muscardini, niin kun palataan vuoteen 2005 ja siihen, että parlamentti allekirjoitti päätöslauselman, jonka avulla tuetaan aloitetta, jonka komissiojäsen Mendelssohn 2006 esitti, niin olemme varmiit varmoja siitä, että teidän aloitteenne tehdä pieniä tarkistuksia kompromissin saamiseksi varmaankin saa enemmän tukea 133 komiteassa. Ja olemme pahoillamme siitä, että hyvin monet maat ovat todenneet, että ne vastustavat tätä mukaan lukien yhdistynyt kuningaskunta. Me pelkästään haluaisimme muistuttaa teitä siitä, että Tätä pyyntöä ei ole esitetty protektionistisista syistä. Me emme pyritä, pyri suojelemaan erilaisia teollisuuden aloja, vaan pyrimme saamaan aikaiseksi terveellisen ympäristön ja oikean vastavuoroisuuden maailmanmarkkinoilla neuvottelupöydän äärelle. Se, mikä puuttuu tästä, eikä tämä koske pelkästään heikompia kaupan osapuolia, vaan Tämä puuttuu siitä, mitä Japani, Intia, Brasilia, Yhdysvallat, Kanada tekevät, jotka ovat suuria kaupan tekijöitä, joilla on suuria talousvaikeuksia. Parlamentti on täysin tukenut komission aloitetta ja me haluaisimme, että te sitoudutte tähän asiaan ja että teidän kova työnne jatkuu Vaikkapa tätä menettelyä ei satasikaan viittyä loppuun jouluun mennessä uuden Lissabonin menettelyn puitteissa. Rinaldi. Kiitoksia sitten vielä Rinaldi yksi minuutti. Kollegi, ma sottos... Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, edeltävät puhujat ovat ymmärtääkseni hyvin muistuttaneet siitä, mitä pelissä on. Ja puolestani tartun niihin kysymyksiin, ja Rova Muscardini kiinnitti huomiota tämä Big Bang-kysymys. Me olemme sellaisessa tilanteessa, että, että meillä on tuotteita, joista ei tiedä yhtään mitään. Valtavasti tuotteita, mutta epäselvästä massasta jonkun Big Bangin myötä sitä alkaa syntyä jonnekin. Ja nyt minusta tuntuu, että otamme jälleen saa askelta taaksepäin, että meillä on tällainen sotku, josta kuluttajat eivät mitään tiedä. Liberaaleina me tietysti toimme vapaa kauppaa, mutta myöskin tuotteiden seurattavuutta transparenssia. Tämä ei ole niinkään kansallisen, kansainvälisen kaupan ongelma kun se on ongelma. Eli me uudistamme Pöytämme vuodesta 2005. Ja otan tässä huomioon Rova ehdotukset. Kiitoksia sitten vihreistä. Schlüter, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia hyvä komission jäsen siitä, että vihdoinkin esitätte tällaisen ehdotuksen, jota Barroson komissio ei ole pitkään uskaltanut neuvostolle esittää, mutta nyt olette näin tehnyt. Se on hienoa. Ja jo Adam Smith totesi, että markkinatalous ei voi toimia, jolleivät kuluttajat saa tietoa ja voi valita silloin, kun ostavat hyödykkeitä. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on alkuperämerkintä. Ei poikkeuksia myöskään niille maille, jotka ovat mukana vapaakauppasopimuksen EUn kanssa, vaan tilanteet täytyy olla sama kaikille ne, jotka sanovat, että tässä on suuria kustannuksia, niin hyvin monissa, tuot, monissa tuotteissa on merkintä jo tänä päivänä. Kyseessä ovat aivan marginaaliset kulut. Euroopassa olevia merkintöjä on ja ne eivät ole kalliita. Hyvin usein myöskin väärennetään tuotteita ja kaikilla on eh, silloin intressi siihen, että tällaiset merkinnät ovat tuotteessa olemassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä. Scholz, yksi minuutti. Mr. Chairman, uh, Mrs. Commissioner. Herra puhemies, rokomisen ja se meidän ryhmämme GUE on sitä mieltä, että EUn ulko tämä tuotemerkintä on välttämätöntä EUlle globalisoinnissa ja säätelyn purkamisen levämässä maailmassa on välttämätöntä, että kuluttaja tietää, mistä tuotteet ovat tulleet ja mitä hän ostaa, joten uskomme tämä alue, jossa kuluttajat alkavat ymmärtää, mitä Eurooppa on ja mitkä on Euroopan panos kansainväliseen kauppaan, joten kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, että meidän pitäisi palata vuoden 2005 lähestymistapaan alkuperämerkinnöistä ja tässä on mielestämme vähimmäisvaatimuksia, joka Euroopan kuluttajille kansalaisille voitaisiin taata. Tämä voisi auttaa myöskin Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Me vetämme ne komission ja neuvoston, että se nopeasti tekee ehdotuksen parlamentille. Tämä on kysy- tässä on myös kysymys politiikan johdonmukaisuudesta. Ja tässä kansainvälinen kauppa voi myös johdattaa meitä kansainväliseen ra- rauhaan. Kiitoksia sitten muut puhujat. Seuraavaksi Komi, kaksi minuuttia. Okay, funziona. Noi facciamo parte di un sistema industriale a livello europeo in cui il buon... No- Me olemme osa Euroopasta markkina-aluetta, jossa Hyvin moni tuotteista riippuu tuotantojärjestelmästä. Ja osan tuotannon säilyttäminen Euroopassa voi mahdollistaa sen, että kuluttajamme voivat saada hyvälaatuisia tuotteita. Ja meidän etujemme mukaista on tehdä näin. Näin me annamme kuluttajille nimittäin mahdollisuuden olla täysin tietoisia siitä, mitä tuotamme ja mistä tuotteet ovat peräisin. Jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, meillä täytyy olla yhtään yksinkertainen asia, eli avoimuus. Avoimuus, joka on nimenomaan tämä alkuperäismerkinnän taustalla sellaisena kuin se on hyväksytty vuonna 2006. Se soveltuu myös maailmanmarkkinoihin, aivan kuten komission jäsen totesi. Meksikossa, Kiinassa ja joka paikassa. Mutta mitään yleistä sopimusta ei ole tästä saatu aikaiseksi, aikaiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kiinassa valmistetuissa tuotteissa pitäisi olla tämä merkintä, että Euroopasta kuluttajat voivat tietää, missä tuotteet on valmistettu ja voivat suhtautua niihin sen mukaisesti. Me tarvitsemme avoimuutta mutta sitä ei saa käyttää protektionistisesti eikä lisäämään teollisuuden kustannuksia. Näinhän tässä ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan laajamittainen maahantuotujen tuotteiden alkuperäismerkintöjen käyttö on tärkeää. Yhdysvallat, Kiina ja Australia tekevät hankalaksi eurooppalaisille tuotteille kilpailla globaaleilla markkinoilla. Eli se, että me merkitsemme tuotteet, se on tärkeä ensimmäinen askel, jotta nämä tuotteet voidaan tunnistaa Euroopan unionissa. Kiitoksia. Sitten vielä Arif, kaksi minuuttia. Herra puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. En mä keskustella ensimmäistä kertaa alkuperämerkinnöistä, mutta toistamisen sijasta minä painotan kuten kollegat, että meidän pitäisi saada eurooppalainen meidän lainsäädäntö parlamentin 2005 ilmaisemasta ja 2007 äänestetystä Baron Crespon julkilausemasta huolimatta enemmistö neuvostossa ne ehkä edistysaskeleet, mutta tämä on ratkaisuva kysymys niin Euroopan kuluttajille kuin teollisuudelle. Alkuperämerkinnät, jotka tulevat kolmessa maista, auttavat kuluttajia selvittämään nostamista tuotteiden alkuperää esimerkiksi huonekalujen tai äh, nahkatuotteiden tapauksessa kuluttajien on tiedettävä alkuperäinen on tämä eurooppalainen osaaminen. Rauhan komission jäsen ehdotavat myönteisiä. Meidän on pysyttävä kuitenkin kunnianhimoisena etsittävä äh, jäsenmaiden enemmistö, mutta äh, kuitenkaan tuhoamatta loput tavoitetta. Täytyy myös muistaa, että meidän tavoite mm, koskee vain lopputuotetta, mikä merkitsee, että kaikki komponentit voidaan tuoda Eurooppaan, koota täällä, mikä oikeuttaa meidän Europe alkuperämerkintää. Toivon, että komissio tekee merkinnän aikaansaamisen paljon parhaansa alkuperämerkintöjä pitämään selkeyttä yksinkertaista ja pitäisi olla myös välimerellinen mer, välimerellinen merkintä auttaisi myöskin ää, parantamaan etelä kauppaa. Muistetaan myös, että äh, kansainvälisen kaupan valiokunnan äh, valtaoikeudet kasvavat merkittävästi Lissabonin sopimuksen myötä. Euroopan komissio voitte Euroopan komission jäsen luottaa siihen, että parlamentin jäsenet täysimittaisesti ottavat osaa tämän kuluttajien ja työntekijöiden kannalta tärkeän asian kehitystyöhön. Kiitoksia. Sitten enää yksi minuutti. Hyvät kollegat, tämä made-it-käsite ei voi olla pelkkä merkintäkysymys. Siitä on tuleva vahva käsite, jossa noudatetaan tiukkoja sääntöjä, jossa on liittyvät palkansaajien oikeukset, ympäristön suojelu, taloudellinen asenne, joka on vastuullinen. Jos globalisaatio johtaa siihen, että kaikki pystyvät tuottamaan, silloin se johtaa siihen, että jatkuvasti rikotaan palkansaajien, kansalaisten ja ympäristön oikeuksia. Kopiointi luksustuotteiden osalta koskee autoja, koneita ja lääkkeitä. Ja tar- tarvitaan aina saada voittoa, mutta kuluttajien suoja on vaarassa. Samalla tuhannet, kymmenet tuhannet työpaikat häviävät. Ja nyt jos meillä on Made in-merkintä, voimme mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat tehdä selkeitä päätöksiä ja edistää oikeuksia palkansaajien osalta, ympäristön osalta, edistää eurooppalaista osaamista, vastuullista hallinnointia – ja voimme suojella myöskin teollisuudessa työpaikkoja Euroopan alueella. Kiitoksia. Sitten vielä Fjellner kaksi minuuttia. Kiitos herra puhemies. Protektionistit harvoin myöntävät, ja tervetuksettavat ovat protektionisti, vaan piilottavat päämääränsä muihin, muihin argumentteihin ja väittäisin, että pakollinen alkuperämerkintä on esimerkki tästä. 2006 olin täällä taas istunnassa ja tapoin useampia myyttejä tästä ehdotuksesta. Silloin ehdotus joutui kotiin, eli silmillä kuulukeli ro, roskapönttöön. Mutta Korea vapaakauppasopimus on johtanut tämän kysymyksen uudelleen herättämiseen, ja tämä ei ole mitenkään kunnianarvoista tapa herätä tätä kysymystä uudelleen. Ja näköjään on useampi myytti elää yhä kolme vuotta myöhemmin. Ja ne täytyy päästä hengiltä. Aloitetaanpa ensimmäisestä useamman kerran sanonut, että kuluttajat vaativat tätä. Ja tässä äh, verrataan komission internet-konsultaatioon, mutta 96,7 prosenttia vastauksista tulivat yhdestä maasta, eli Italiasta, jossa teollisuus organisoi vastaukset. Uskokaa nyt, jokainen kilpailukykyinen yritys, joka näkee kuluttajan äh, kannalta etua tästä tekee an, nämä merkinnät, sitä ei mitä nyt. Ja sitten tänne, että tämä antaisi kuluttajille relevanttia ja, ja, ja, ja että ympäristösuoja olisi joku äh, maantieteellinen kysymys. Sinähän pelataan vähän ihmisten ennakkoluuloilla. Ja, ja sitten tässä on myytti, että kilpailu parantaisi Euroopan kilpailukykyä, mutta uudet tekniset kilpailun esteet eivät parantaa kilpailukykyä mutta avoin yritys ja ympäristö ja kilpailu parantavat sitä. Miksi on niin, että me kielsimme EU-maita tällaisen lainsäädännön mahdollistamisen? Siksi, että se on protektionistista. Miten sitten me haluamme saavuttaa tästä muuhun maailmaan myöntämättä tämän protektionistista? Me olemme luopuneet tästä meidän EU-merkinnästä, joka olisi pakollinen. Se olisi kohtuutonta, että meidän pitäisi ottaa muille maille tällainen vaatimus. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. McGuinness, yksi minuutti. Um, Kiitoksia puhemies. Meillä on jo alkuperämaan merkintä elintarvikkeissa monissa tapauksissa. Ja muissakin tuotteissa ei tämä mitään uutta siis ole. Ongelma näissä merkinnöissä elintarvikkeissa on se, että ne eivät ole aina tarkkoja. Eli riippumatta siitä, mitä tämä suhteen nyt tehdään, niin meidän täytyy kyetä kokeilemaan näiden merkintöjen todenperäisyys, eli että tuo, kuluttajat todella saavat sen tiedon, jota etsivät. Tuotevalmistaja otti minun yhteyttä, hän työskentelee Euroopan unionissa ja kysyi minulta, aikovatko komission parlamentti ja neuvosto saada tehty Euroopan unionissa merkinnän, jotta he voisivat näin mainostaa valmistavansa Euroopan unionissa. Ja ehkäpä komissio voisi vastata tähän kysymykseen minulle. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Kelly, yksi minuutti. Kiitos. Asia on hyvin kiistanalainen ja aiheuttaa paljon ongelmia erityisesti Irlannin kulttuurisektorilla ja melkein joka kerta kun maataloustuottajien puheenjohtaja puhuu meillä, hän puhuu tämän selkeän alkuperämerkinnän ongelmista, kuten täällä on todettu, vaikuttaa sille, että tuotteita voidaan tuoda Irlantiin, uudelleen prosessoida, lisäävällä mausteita ja mitä vaan, ja sitten ne muuttuvat irlantilaiseksi tuotteiksi. Ja tämähän on kuluttajien huijaamista ja niin, jokaisella olisi oikeus tietää alkuperämaa pikemmin kuin tuotteiden prosessointimaa. Ja voinko lähteä siitä, että tämä nyt loppuu ja saisimme selkeät alkuperämerkinnät, että tiedämme aina mistä maasta kun tuote tulee. Kiitoksia. Sitten vielä Silvestris yksi minuutti. Signora commissaria, chiarezza, chiarezza, chiarezza. E questo che chiede... Hyvä komission jäsen, selkeyttä, selkeyttä, selkeyttä, hyvä komission jäsen. Tämä on se, mitä me kuulemme markkinoiden pyytävän. Me haluamme saada takeet avoimuudesta, jotta voimme puolustaa kuluttajiamme. Markkinoiden vapaus merkitsee selkeitä sääntöjä avoimine mekanismeineen, jotka mahdollistavat kuluttajien valinnanvapauden. Sitä me tässä vaadimme, siihen me pyrimme Minun maani ihmiset usein lukevat näitä asioita sanomalehdistä. Vaikka Euroopassa voidaan käyttää vaikkapa myrkyllisiä liuottimia tai äh, tuotteet voi olla valmistettu lapsityövoimalla, niin kuluttajan täytyy tietää selkeästi, mistä tuotteet tulevat. Sitä me vaadimme. Ja nyt on tullut oikea aika vaatia nopeasti ja määrätietoisesti selkeitä yhteisiä standardeja, jotka mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat valita hyödyntäen selkeitä ja avoimia järjestelmiä. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you and thank... Puhemies, kiitos. Kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet tärkeässä keskustelussa. Haluatte seuraavan Moskardinin erityistä näkökulmista se, että tämä, tässä on laahattu perässä ja pitkään. Minun aikanani komission jäsenä olen oikein tietoinen siitä, että puhun asiasta, sitä jäsen valtiot ovat huolestuneimpia ja reagoiko näin asia, joka on tärkeä, kuten useimmat sen ovat todenneet, että poliittiseen elämään elämä sellainen, että kaikki ehdotukset täytyy saada neuvoston läpi, ja kun on selkää, että jollekin idealle ei ole vankaa enemmistöä, täytyy miettiä uudelleen. Mm, mikä, missä kulkee raja onnistumisessa – ja epäonnistumisessa, kun näkymykset ovat jyrkkiä. Ja minusta vaikutti sille, että kun vähän jalostamme sitä, mitä me ehdotamme, niin voisimme vastata jäsenvaltioiden huoliin ja voisimme edistää tätä ajatusta uudelleen, koska asia vielä, palloa vielä komission kentällä. Ja nyt komission elinkaari alkaa loppua. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on esiintynyt tuon puoleeseen. Täytyy miettiä, mitkä mitään viemättä loppuun. En voi antaa aikaa, tavoitteita. Toivoisin, että voisimme, että asiat ovat neuvoston käsissä, mutta sitä sitoudun jatkamaan työtä tässä, koska tässä on voimakkaita tunteita tämän puolesta. Useampi kunnian arvoinen jäsen otti esille kysymyksiä, jotka liittyvät kuluttajiin ja mahdollisuuksia, että tämä tarjoaa transparenssille, että kuluttajat saisivat informaatiota. Adam Smithiäkin taidettiin siteerata. Mutta kaupan kannalta on tärkeää että on selkeästi kuluttajan kannalta, että he kykenevät tekemään päätökset, jotka liittyvät kauppaan. Nämä käsitteet kulkevat käsi kädessä. Sen kanssa olisin samaa mieltä. Ne kunnianarvoiset jäsenet, jotka ottavat tämän esille, päätyvät asiaan ytimeen kyse ei ole protektionismista. Tällaista tapahtuu kaikkialla maailmassa. Useimmista maista, joissa sellaisia tuotteita ostetaan, jotka tässä on luoteltu, tiedetään jo, mistä niitä ostetaan. Kuluttajana minulla on väliä, missä tuote tehdään. Ja monille kuluttajille tämä on tärkeä tapa olla vuorovaikutuksen markkinoiden kanssa ja ja mahdollisuus tämän transparenssin luomiseksi on erittäin tärkeää. Eikä meidän pitäisi sitä pelätä. Pelkäämisessä on jotain vikaa avaimuuden ja seurattavuuden kannalta. Tärkeää on tarttua härkää sarvista. Schlatter, puhutte listan laajentamisesta. Keskustelun täytyy jatkoa Meillä ei ole mitään lopullista listaa. Me laadimme realistisen listaan. Mutta olemme valmiita keskustelemaan asiasta enemmän. On aivan oikein, että vastaisin kysymyksiin siitä, olenko tarpeeksi kunnianhimoinen. Minä en pyri vesittämään mitään, minä pyrin olemaan realistinen. Jos lopuksi on ehdotus, joka ei mene neuvostosta läpi, olen minä velvollinen – miettimään, olisiko jotain, jota voisimme tehdä e, emme vesitääksemme, vaan vastataksemme legittiimeihin huolenaiheisiin, että loisimme joko pilottimallin tai kapeammin mallin testataksemme, onko se totta, mitä sanoin, ja voidaanko me toivottavasti laajentaa, voidaanko me lopuksi sitten laajentaa tätä, mietimme tätä euromeidikysymystä. Tämä on osa keskustelua, jota nyt käydään. Ja se näkökanta, joka täällä otettiin esille, työpaikkojen luominen. Työpaikkojen kuluttajien suojeleminen on tärkeää. Meidän on tehtävä selväksi, että kaupassa ei mitenkään sivuta sitä herra Fjellner, te piditte minun tapaa epäsopivana näitä, että kuinka parlamentaarista täällä on sanoa, että menettelen sopimattomasti. Mutta minä pyri siihen mitenkään. En minä pyri koplaamaan kaikkea kaikkea. Sanoin, että kun puhun kaikista kaupan aspekteista, erityisesti kun olen puhunut pk-yritysten kanssa, minä olen sitä mieltä, että niillä pitäisi olla oikeita mahdollisuuksia. Näitä enemmän kuin 3 prosenttia kävisi vientikauppaa. Mutta no, on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ja on asioita, joissa mailla on vahvoja kantoja. Mutta minusta tässä on mahdollisuus palata tämä asiakäsittely. Kysymys on tasaisen pelikentän luomisesta, avoimuudesta, seurattavuudesta. Toivottavasti parlamentti omistautuu tälle, ottaa jalostamaan tätä enemmän, jotta me saisimme jotain myönteistä kotiin viemiseksi. Ja ihan lopuksi, mitä kysyttiin erityisesti tästä Made in the European Union kysymyksestä. Me kuulimme teollisuutta ja kuluttaja tästä se ei saanut suosiota. Sitä pidettiin kalliina. Sitä ei haluttu. Emme jatkaneet sillä linjalla. Kiitoksia komission jäsen. Käsit- tästä äänestetään seuraavalla istuntokaudella. Istunto jatkuu huomenna 12. marraskuuta kello 9 kello 13. Esityslista on julkistettu intranetissä.